Ja edustaja sitten, ja seuraava puhuja edustaja Liinar. Kiitos herra puhemies. Haluaisin tässä kiittää lämpimästi Saksan liittokansleri Angela Merkeliä. Hän ei ole ole suinkaan koko, Eurooppa, koko maailmaa toivottanut Eurooppaan tervetulleeksi, vaan hän on pikemminkin eh, tehnyt selväksi sen, mihin me pyrimme turvapaikkaa, oikeus tai oikeus turvapaikkaan on tärkeä osa Euroopan arvojen luetteloa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, ottaa Turkki mukaan tähän työ seuraava askel, jota arvostan kovasti. On erittäin hienoa, että liittokansleri Merkel tulee tänne huomenna, kertoo tulevista suunnitelmistaan. Ja samanaikaisesti olen iloinen siitä, että myös Ranskan presidentti François Hollande tulee paikalle hänen toimensa eivät ehkä saa niin suurta kiitosta minulta. Olin Kaleessa pari viikkoa sitten ja siellä poliisin toiminta ei todellakaan ansaitse mitään kiitosta. Ja sama pätee myös Unkarin toimintaan aivan meidän kotiporteillamme. Edustaja Le Jarik. Herra puhemies, meidän täytyy muistaa, että me olemme osa suurempaa yhteisöä ja meidän täytyy tässä muistaa, että meidän täytyy auttaa hätää kärsiviä ihmisiä. Ja meidän täytyy, mikäli henkilöt ovat oikeutettuja turvapaikkaan, niin heille täytyy tarjota terveydenhoitoa, koulutusta ja pääsy työelämään. Ja tässä tärkeää on nyt se, että on tarkistettu budjettipolitiikkaa. Täytyy ottaa mukaan koko kansalaisyhteiskunta tähän toimintaan myös. On oleellista, että saamme aikaiseksi vahvan kansainvälisen suojan ihmisille, jotka pakenevat henkensä edestä. Meidän täytyy varmistaa nämä reitit, jotta emme entisestään syvennä näiden ihmisten hätää. Meidän täytyy nyt avata silmämme totuudelle Euroopassa on 500 miljoonaa ihmistä. Kyllä tänne muutama sata tuhatta pakolaista mahtuu. Ja meillä on ollut aikaisemminkin suuria pakolaisvirtoja ja eivät ne ole olleet mikään taakka, vaan kulttuurinen ja historiallinen rikkaus. Olen todella aivan shokissa siitä, että täällä puhutaan tällä tavalla tästä tällä tavalla Unkarista näin pahassa sävyssä, koska tässä pistetään aivan arvot ylös alaisin. Pitäisi nähdä selvästi, minkälaista apumme on ja pitäisi olla. Eli niitä henkilöitä pitäisi auttaa, jotka asuvat Lähi-idän suurilla pakolaisleireillä. He ovat niitä pakolaisia, eivätkä he, jotka yrittävät pakoilla poliisia Unkarin rajoilla keskitytään yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa jotta he voisivat saada asianmukaista humanitaarista apua siellä vaarantamatta henkeään. Sitten pitäisi myöskin määrittää turvapaikanhakijan statukseen oikeutetut henkilöt asianmukaisesti, että kukaan ei kärsisi vääryyttä. vääryyttä. Ja ei tietenkään Euroopassa, Euroopan kaikki saapuneet voi jäädä. Ja täytyy olla vastuullisia, täytyy tuntea faktat Täytyy puhua solidaarisuudesta, mutta myöskin Euroopan on samaaikaisesti suojeltava ja kunnioitettava kaikkia eurooppalaisia. Voidaan sanoa ihan rehellisesti, että me emme voi ottaa vastaan kaikkia. Ja jotta voisimme auttaa heitä, joilla on todellinen avun tarve, todellisia pakolaisia, niin meidän pitäisi todellakin sulkea ulkopuolelle taloudellinen pakolaisuus, taloudelliset muuton syyt. Kiitos. On kysymys pakolaisten humanitaarisesta tilanteesta ja aloitan Balkanin valtioista. Olemmeko me tehneet tarpeeksi kuluneena vuosina demokraattisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi tällä alueella vai oliko se yksi lysti? Libanonin ja Ordanian pakolaisleirit, siellä tilanne on sietämätön, ei koulua lapsille sekä elintarvikkeitakaan ei ole tarpeeksi. Sen vuoksi, että meidän jäsenvaltiomme eivät ole antaneet tarpeeksi varoja käyttöön syyrialaiset pakolaiset Turkissa eivät voi esittää turvapaikkahakemusta, he eivät saa työskennellä, eivät saa minkäännäköistä sosiaaliturvaa ja tällaisissa olosuhteissa he eivät voi jäädä tämänkaltaiseen Turkkiin. Tilanteen on muututtava ja Euroopan unionissa eh, ihmisiä pakotetaan rajoilla väkivaltaisesti takaisin, heitä jopa ammutaan. Tilanne Kreikassa ja Italiassa on sietämätön, olkaamme rehellisiä. Aivan liian kauan, aivan liian monet valtiot ovat vain katsoneet päälle tai kääntäneet katseensa pois. Tämä ei kuulu meille, vaan hoitakoon ulkorajoilla olevat valtiot itse hommansa. Tällä hetkellä kuulemme paljon ihan kansallisia, nationalistisia vastauksia, jossa ei ole kysymys ihmisten suojelusta, vaan hyvin moninaisista muodoista äh, yhteen aiheeseen, nimittäin äh, karkottamiseen. Tuntuu siltä, että Euroopan äh, unioni ei ole kykenyt, neuvosto esimerkiksi ei ole kyennyt mihinkään, ei ole kyennyt löytämään Äh, ratkaisuja. Nyt äh, kello on äh, hieman 12 jälkeen. Nyt meidän on pakko aktivoida varoja niin, että jäsenvaltioissa voidaan rekisteröidä pakolaiset, integroida heidät ja auttaa myös kolmansia maisia. Pakolaiset, meidän kansalaiset, Eurooppa, kaikki tarvitsevat todellakin eurooppalaista Eurooppa-neuvostoa уважаеми господин председателю господин комисар уважаеми колеги! от една година водим този абсолютно безплоден. arvoisa puhemies arvoisat kollegat me olemme käyneet tätä hyödytöntä hedelmätöntä keskustelua vaikka kuinka pitkään olemme toistaneet että ISIS valtaa Euroopan ja niin edelleen olemme vuoden päivät keskustelleet, että Turkki osallistuu tähän sotaan pommittamalla kurdeja Irakissa ja e, sotilaallinen väliintulo olisi ainoa ratkaisu, joka tämän sodan ratkaisisi ja kriisin ratkaisisi. Valitettavasti mitään ei ole tehty. Oma maani Bulgaria kärsii kovasti näistä hallitsemattomista maahanmuuttovirroista. Ja todellakin on suuri ero maahanmuuttajan ja pakolaisen välillä. Maahanmuuttajat lähtevät turvallisista lähtömaista, kuten Turkista, etsivät vain parempaa elämää. Minä vastustan kaikkia kiintiöitä ja järjestelykeskuksia. Kaikkihan haluavat Saksaan. Se on se hotspot tässä koko keskustelussa. Kriza izbjeglica je pokazala zapravo naših europskih politika. Politik... Niin. Pakolaiskriisi on osoittanut Euroopan politiikan heikkouden. Turvapaikkapolitiikka ei ole oikeastaan edes politiikkaa, koska sitä ei noudateta. Schengen on hajonnut palasiksi ja sisärajoilla se on tapahtunut nimenomaan. Muistan 90-luvun kriisin aikaisemmassa Jugoslaviassa, jossa Kroatia, joka oli pieni maa, jossa, jonka pintalasta yksi kolmas oli, kolmasosa oli valloitettu ja se joutui ottamaan Bosnia-Herzegovinasta vastaan 60 000 pakolaista, joka on enemmän kuin Eurooppaan tuleva määrä, eikä EU silloin tullut ratkaisemaan Bosnia-Herzegovinan sodan aiheuttamaa kriisiä. Ja tämä tilanne on nyt vähän samanlainen, koska ulkopuoliset vallat ratkovat eturistiriitojaan ja käyttävät tätä kriisiä sen pelinappulana joten jotta tämä kriisi voisi johtaa euro- parempaan eurooppalaiseen politiikkaan, niin täytyy tapahtua vielä paljon. Kiitos. Meidän täytyy nähdä, mitä tapahtuu. Tilanne unionissa on tekopyhä. Johtajuus unionissa on johtanut painostamisen suuntaan ja oikeastaan noudattelee vähemmän solidaarisuuden polkuja. Me olemme tehneet Välimerestä kelluvan hautausmaan. Me emme käsittele tätä varsinaista ongelmaa, joka on humanitaarinen luonteeltaan. Meidän täytyy tehdä avokätisiä päätöksiä. Me tarvitsemme avoimia järjestelykeskuksia, vastaanottokeskuksia ja meidän pitäisi taata pakolaisille turvallinen pääsy Eurooppaan. Meidän täytyisi vaatia Dublinin täytäntöönpanoa ja sen ajantasaistamista, koska se ei ole ajantasalla tällä hetkellä. Tällä hetkellä sadat tuhannet pakolaiset ovat jumissa Kreikassa. Me tarvitsemme uuden sopimuksen ja meidän täytyy perustaa uusia järjestelykeskuksia, joissa voidaan esittää turvapaikkahakemukset. Tämä kaikki Frontexin avulla. Ja sitten Brock. Brock. Elmar Brock. Herr President, Herr Vizepräsident. Arvoisa puhemies, puhemies, neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kyllä vain jäsenvaltiot ja EU ovat viime vuosina tehneet vakavia virheitä, mutta tämä taaksepäin katsominen ei vie meitä eteenpäin. Meidän täytyy tänä päivänä ratkaista ongelma, jota monet meistä eivät tunnistaneet. Ja tämä on osoitus EUn toimimattomuudesta ja ö, täytyy myös muistaa, että turva, oikeus turvapaikkaan on perusoikeus, joka Euroopassa on olemassa Genevenkin sopimusten nojalla. Meidän täytyy varmistaa, että ihmisiä kohdellaan hyvin. Tänne tulevat ihmiset saavat nopeasti hakemuksensa käsitellyiksi ja tarvittaessa voidaan sitten lähettää turvallisesti takaisin. Ja äh, täällä on osoitettu syytöksiä, että tarpeeksi nopeasti ei ihmisiä palauteta takaisin. No tämäkin pitää ratkaista. No, nämä asiat täytyy ratkaista, mutta täytyisi miettiä, mitkä nämä perussyyt ovat ja miten ne ratkaistaan. Se, että päästään asioissa eteenpäin, että ratkaistaan nämä päivän polttavat ongelmat. Komissio esitti toimintasuunnitelman ja Turkin kanssa käydään keskusteluja. Hyvä niin, mutta keskusteluja lähtömaiden johtajien kanssa ei saa keskeyttää. Meidän täytyy pitää mielessä myös suuret pelurit Amerikka ja Venäjä. Meillä on tässä monta maata, jotka pommittavat ja Syyriassa kaikki pommittavat kaikkia. Jos me emme tätä tilannetta nyt ratkaise, meidän täytyy todella eh, kokonaisvaltaisesti tarkastella tätä asiaa. Ja täytyy muistaa, että maahanmuuttoon liittyy paljon muitakin poliittisia ulottuvuuksia, kuten vaikkapa ilmastonsuojelu. Jos me emme eh, ratkaise tätä pakolaiskriisiä kokonaisvaltaisesti, niin silloin me emme löydä pitkän tähtäimen ratkaisua ja petämme samalla omat kansalaisemme. Tempo di parola. Pitäkää kiinni puheen ajoista, koska meillä on äänestykset luvassa kello 12.45. Mutta kun meillä on niin paljon puhujia täällä, ellei pidetä puheen ajoista kiinni, niin menee yli yhteen, joten pyydän teitä ehdottomasti pitämään kiinni teidän, teille annetuista puheenajoista. Edustaja Moraes, minuutti. Um, Kiitos puhemies. Pidän hyvänä tätä otsaketta tähän keskusteluun toisin kuin monet puhujat täällä. Ja pidin hyvänä sitä, mitä edustaja Makovei sanoi. Tämä on ensimmäinen kerta, kun ulkovainen, ulkoinen ulottuvuus on tuotu yhteyteen poliittisen keskustelun kanssa, kun puhumme pakolaisista. Ja pidän hyvänä tätä, mitä herra Timmermans otti esiin, nimittäin, että meillä täytyy olla tällainen kiireellisyyden tunne sen vuoksi, että äh, kun media on keskittynyt äh, Syyriaan, meidän täytyy muistaa myös, että talvi on lähestymässä ja me Libe-valiokunnassa tiedämme, mitä tämä merkitsee. Tämä tarkoittaa kuolemia sekä välimeressä näillä käytävillä, maakäytävillä, se tulee merkitsemään kriisejä. Ja vaadinkin, että neuvosto todellakin tarkistaisi siviilimekanisminsa, siviilisuojelumekanisminsa. Ja kun sanon komissiolle ja varapuheenjohtaja Timmermansille, että meidän täytyy todellakin miettiä ei vain politiikkaa, vaan myös tätä uudelleensijoittelumekanismia sekä sitä, millä tavalla me voisimme hyvällä tavalla käsitellä koko tätä kysymystä matkalla kohti järjestelykeskuksia. Komissio, meidän täytyy miettiä, tekeekö komissio oikein, työskentelemmekö me hyvin oikeiden ratkaisujen eteen, niin että kansalaiset näkevät, mitä me teemme. Edustaja Forensa. Te. Paljon kiitoksia puhemies. No, minä olen sitä mieltä, että tätä keskustelua käydään nyt sellaisena hetkenä, kun on enää muutama päivä Lampedusan strategian vuosipäivään. Ja tämä on aika hämmästyttävää. Ja Libyan rannoilla vastikään on kuollut satoja ihmisiä. Vuonna 2015 2000 on, on kuollut valtava määrä ihmisiä, kun he ovat etsineet pääsyä Italiaan. Ja ainoa hätä on nimenomaan tämä, eli ihmisten hengen pelastaminen ja estää nämä katastrofit, joita Euroopan, Euroopan rannoilla on tapahtunut. Ja ne on pystyttävä estämään. 120 000 on vain tällainen hätäkiintiö, tällainen palliatiivinen hoito. On aivan selvää, että meillä on sekä, mm, sekä näitä taloudellisia pakolaisia, ilmastopakolaisia, mutta se ei ole keskeinen kysymys. Meidän on äh, hajoitettava Dublinin muurit ja on, on estettävä, että lisää ihmisenkiä vielä menetetään. Bild. Edustaja Koratsa Bild. Kiitoksia puheenjohtaja. Should be treated with dignity. Eurooppaan pyrkiviä ihmisiä pitäisi kohdella ihmisarvoisella tavalla. Meidän täytyy humanitaarisia äh, apua auttaaksemme Libanonia, Turkkia, Syyriaa ja Makedoniaa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa, kuten UNHCRn, maailman ruokaohjelman ja alueellisten tukiohjelmien kanssa. No tämä ei vielä riitä. Rahat täytyy saada käyttöön mahdollisimman nopeasti yksinkertaisin menettelyin. Humanitaarinen apu paikan päällä ei vielä riitä. Olin johtamassa valtuuskuntaa Lampedusaan ja huomasimme, että Tämä keskeisen välimeren pelastusoperaatio on ollut hyvä. Triton ja kansalaisjärjestöt ja Italian oma operaatio ovat tässä tehneet hyvää yhteistyötä. Tarvitaan yhteistyötä monien toimijoiden sotilaallisen ja siviiliulottuvuuden välillä, jotta voimme reagoida turvalli- tai turvapaikkahakijoiden tilanteeseen, mutta Turkki, Kreikka, et, ja äh, Etelä-Italia ovat nämä pahimmin kärsineet alueet. Sääntöjä on ja niitä ei vain noudateta. Ja nyt näyttää siltä, että tämä uudelleen sijoittaminen, siitä on tullut sääntö eikä poikkeus. Ja nyt tärkeää on, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat tätä turvapaikkapakettia mukaan lukien rekisteröinti ja sormenjälkien ottaminen jo ulkorajoilla, jotta Schengen-sopimus voi toimia tarkoitetulla tavalla. Sitten varapuheenjohtaja Sassoli. Kiitoksia puhemies. Haluaisin vedota Eurooppaan eurooppalaisvoimiin ja myöskin muukalaisvihamielisiin, koska muuten ei voida keskustella. Timmermansin sanoisin, että vastaanottosäännöt ovat riittämättömät, mutta meidän täytyy mennä pidemmälle vielä on osoitettava, että neuvoston päätökset muuntuvat hyväksi politiikaksi ja hyviksi käytänneiksi. On kiireellisesti perustettava Euroopan tason kansalaisten suojelujärjestö, joka koordinoi kansallisia järjestelmiä, jotta kansalaiset ymmärtäisivät, että vastaanotto ei ole kaukana ihmisistä. Tarvitsemme myös varaa äh, rajapalvelu yksikköä, jotta voitaisiin taata Euroopan rajat. Euroopan laajuinen kansalaisten suojelu, pelastuspalvelu ja myöskin rajojen suojelu ovat äärimmäisen tärkeitä asioita ja komission on mahdollisimman pikaisesti välittömästi laadittava tästä ehdotus. Edustaja Gabriel Kiitos herra puhemies. On hyvä, että saimme lisärahoitusta Frontexille, EASOlle ja Europolille. Ja samaan aikaan pitää pitää huolta, että näiden henkilöstöä myös koulutetaan. Tärkeää on, että pidetään kiinni myös pakolaisten pääsystä koulutukseen, koska koulutukseen pääsy on avainasia kotoutumisessa. Ja täytyy myös psykologista tukea antaa, koska he ovat lähtöisin kurjista oloista. Ja sitten pitää pitää huolta siitä, että ulkorajavaltiot ovat mm, siinä tilanteessa, että ne voivat ottaa vastaan näitä ihmisiä. Ja syyrialaiset opiskelijat, heitä on mennyt esimerkiksi UAEhen ja täytyisi miettiä, miten voitaisiin johdonmukaisella tavalla kohdella kaikkia maahan Ja Libanonille ja Syyrialle ja Jordanialle täytyy antaa erityistä tukea ja tässä ei voida äh, toimia eurooppalaisessa norsulutornissa, vaan pitää todella ottaa tähän toimintaan mukaan kaikki muutkin asianosaiset maat. Kiitoksia puhemies Aivan lyhyesti synteesinomaisesti haluaisin lisätä Eurooppa, eh, maailman ruokaohjelma spämmäystä. Ja sitten toiseksi näistä järjestelykeskuksista. Meidän on pystyttävä toimintavan asianmukaisesti ja ihmisarvoisesti. Ja kolmanneksi Turkki on otettava Turkki mukaan ihmiskauppaan vastaisessa taistelussa ja ihmissalakuljetuksen vastaisessa taistelussa. Ja sitten on myöskin autettava pakolaisia. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että ACNUR, UNICEF ja eurooppalaiset kansalaisjärjestöt otetaan mukaan yhteistoimintaan. Rahoitus, eurooppalainen rahoitus on käytettävä infrastruktuurien rakentamiseen ja myöskin asianmukaisen henkilökunnan kouluttamiseen. On myöskin vahvistettava turvapaikanhakuprosenttia, äh, anteeksi, prosessia, rajavalvontaa ja äh, pakolaisten kotouttamista sosiaalisten koulutus- ja yhteiskunnallisten ohjelmien avulla. Kreikka myös tarvitsee erityistukea ja eriytettyä tukea. Kiitos. Sitten edustaja, edustaja Koilio. Kiitos puhemies Kysymys on äh, valtavasta humanitaarisesta kriisistä, näin varapuheenjohtaja Timmermanskin jo sanoi. Kaikkein kauheinta olisi se, että me emme tekisi mitään. Komissio on tehnyt aloitteen ja esittänyt hyviä ehdotuksia, mutta neuvosto, mitä neuvosto tekee? Jos neuvosto tekee ylipäätään jotain, päätökset tulevat aivan liian myöhään. Meidän täytyy todellakin herättää kaikki näkemään, että kysymys on kriisistä, rajakriisistä, mutta erityisesti pakolaisten kriisistä. Meidän on annettava jatkossakin tukeamme ja neuvosto ei saa unohtaa, että eivät pakolaiset Schengeniä tässä ole uhantaneet, vaan tiettyjen äh, jäsenvaltioiden toimet. Sen vuoksi vaadimme, että jäsenvaltiot kunnioittavat lakeja lakeja ja että komissio perustamissopimusten vaalijana huolehtii siitä ja että Schengenin sääntöjä ja turvapaikkasääntöjä kunnioitetaan. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä naapurimaiden kanssa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka saavat kaikkein eniten turvapaikkahakemuksia. Koskaan aikaisemmin ei ole tarvittu niin paljon yhteistyötä kuin nyt. Kollegitsin, danes sem prebral presenetljivo izjavo. Arvoisa puhemies, hyvät äh, kollegat. Tänään luin yllättävän toteamuksen Saksan sisäministeriltä. Hän sanoi, että Saksa ei enää pysty ottamaan vastaan pakolaisia, vaan Saksan täytyy lähettää heidät takaisin. Ja kun häneltä kysyttiin, että mihin haluat lähettää heidät, niin sisäministeri sanoi, että että pakolaisia ei lähetetä Unkariin tai Kreikkaan tai jonnekin, missä heitä ei kohdella hyvin, vaan hyvin kohteleviin maihin, kuten esimerkiksi Sloveniaan. Nämä ovat kuitenkin pieniä maita, joiden vastaanottokyky on hyvin vähäinen. Niin jos näitä pakolaisia nyt ruvetaan lähettelemään ympäri Eurooppaa, niin eiväthän nämä pienet maat pysty mitenkään ottamaan näitä vastaan. Emme me pysty ottamaan vastaan esimerkiksi 100 000 pakolaista. Turvapaikkapolitiikkaa pitää muuttaa. Sitten ilman puhu- puhujalistaa edustaja Zoirova. Děkuji, vážený pane místopředsedo, děkuji za udělení slova. Jsem ráda, že konečně od... Kiitoksia puhemies, kiitos puheenvuorosta. Olen iloinen, että nyt siirrytään sanoista tekoihin. Tästä syystä myöskin Tsekin tasavalta jättää protestoimatta neuvoston kantaa vastaan. Me haluamme osoittaa solidaarisuutta, osallistua humanitaarisen tuen rahoittamiseen. Viime vuosina Tsekin tasavalta on osallistunut kolmella miljoonalla eurolla äh, humanitaarista apua, joka on ohjattu Syyriaan ja Lähi-Itään. Ja tässä suhteessa haluaisinkin kysyä komission edustajalta ja ministeriltä, miksi emme sisällytä Egyptiä turvallisten maiden joukkoon. Egyptissä on nyt tuhansia pakolaisia alueellaan. Hyvät naiset ja herrat, olen iloinen, että Euroopan parlamentti vastaa nopeasti tähän taloudelliseen aputarpeeseen ja olen valmis äänestämään sellaisen budjetin puolesta, joka takaa inhimilliset olosuhteet pakolaisleireillä ja vastaanottomaissa. Honorevole Kinishi. Edustaja Kinishi. Mikrofono. Mikrofoni, olkaa hyvä. Di fronte alla crisi humanitaria. Humanitaarisen kriisin edessä, kriisin joka... Niin, en tiedä, eikö tämä toimi? Toimii. Humanitaarisen kriisin edessä, joka liittyy siirtolaisuuteen on menty eteenpäin, mutta se ei riitä. Ja tässä nyt halusin puuttua alaikäisten lasten tilanteeseen, joita on yli 100 000, jotka, ja monet tulevat yksin, ja heitä on tuplaten se määrä kuin viime vuonna. On nopeutettava turvapaikkamenettelyä ja varmistettava, että alaikäisten etua valvotaan ensisijaisesti, niin kuin tuomioistuin vaatii. Myöskin sisäisissä, siir- sisäisissä siirroissa on otettava huomioon kaikkien jäsenvaltioiden velvollisuus ottaa vastaan yksin matkustavat lapset ja alaikäiset ja silloin kun pyydetään turvapaikkaa missä tahansa maassa, nämä on käsiteltävä nopeasti nämä hakemukset. On varmistettava, että yksin matkustavat lapset voivat matkustaa turvallisesti, jotta he eivät löytyisi esimerkiksi ihmiskauppiaiden käsiin, jotka ennen kaikkea ennen, tai ennemmin tai myöhemmin saapuvat myöskin tänne Eurooppaan. Edustaja Marias. Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση των χιλιάδων προσφύγων που kaikki nämä tuhannet pakolaiset, joita virtaa Kreikkaan ja koko Eurooppaan, on katastrofaalista. Tämä pakolaisaalto vain kasvaa, kun Syyrian sota jatkuu. Ja jos, erityisesti jos Eurooppa hyväksyy sen, että ISIS jatkaa toimiaan. Ei tämä ole ainoastaan pakolaiskriisi, tämä on myös kriisi eurooppalaisille, Kreikan kansalle, joista on tullut niin köyhiä johtuen yhteisymmärryspöytäkirjasta ja Troikan toimista. Troika käyttää nyt jo kolmatta yhteisymmärryspöytäkirjaa tehdäkseen Kreikan kansasta vielä köyhempää ja samalla vastaanotetaan sitten valtava määrä pakolaisia. Meidän olisi pitänyt leikata tai poistaa koko Kreikan velka niin, että maa olisi voinut hoitaa tämän pakolaisalon. Mutta sen sijaan te olette tehneet Kreikasta sosiaalisen hautausmaan antamalla tämän jatkua. Sigurno da je posljednja sjednica Europskog vijeća napravila veliki korak naprijed. Sigurno je da je... Niin, Todellakin tässä nyt on päästy asioissa eteenpäin ja komissio on tietysti aina ollut pakolaiskriisissä sitä mieltä, että asia pitää ratkaista. Se on tietysti hyvä näkökulma, mutta asia, josta emme pääse eroon, on se, että tämä asia on ennen näkemätöntä. Olemme olleet täysin valmistautumattomia tähän sekä Euroopassa komissiossa että jäsenmaissa ja tämä on ennen näkemätöntä, joten nyt täytyy EUnkin ottaa paljon vahvempi rooli koko maailmassa ratkaistaakseen tilanteen kokonaisvaltaisesti. Länsi-Balkanin maat, kuten Serbia, Fyr, Makedonia ja muut ovat tehneet enemmän kuin monet jäsenvaltiot. Turkki, Libanon ja Jordania ovat myös olleet aktiivisia. Tässä täytyy nyt monien jäsenmaiden miettiä kantansa uudelleen, koska kriisi ei suinkaan ole menossa ohi. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της προσφυγοποίησης και της μετανάστευσης Tapa, jolla olemme pakolaisia siirtolaiskriisiä käsitelleet, ei ole riittävä, riittävä eikä myöskään tasa-arvoinen eri jäsenvaltioiden välillä. 2,3 miljardista, jonka komissio hyväksyi viime viikon kokouksissaan näihin ohjelmiin rahoitukseksi. Kreikka on saamassa 170 miljoonaa. Se näyttää isolta rahalta, mutta sehän on vain viides osa kokonaissummasta. Tällä hetkellä Kreikka on tämän vuoden alusta lähtien syyskuun puoliväliin asti ottanut vastaan 310 000 rekisteröityä ihmistä, henkilöä ja verrattuna 420 000, jonka koko Eurooppaa on ottanut vastaan, niin nähdään, että e, Kreikka ottaa kaksi viidesosaa vastaan ja saa kuitenkin vain yksi viidesosaa rahoituksesta. Minun mielestäni tämä kohta pitäisi kyllä kirjoittaa uudeksi, u- uusiksi. President, this migration crisis has become the biggest... Kiitos tästä maahanmuutto kriisistä on tullut suurin kriisi, poliittinen kriisi. Meidän täytyy nyt varmistaa, että löydämme parhaan ratkaisun sekä EUn kansalaisille että maahanmuuttajille. Ongelma on se, että äh, esimerkiksi AFET-valiokunnassa on tehty kaiken näköisiä äh, ehdotuksia liittyen siihen, että Saudi-Arabia ottaisi vastaan pakolaisia. Ja minun tietojeni mukaan se, että me tuomme tänne ihmisiä, jotka on jo rekisteröity esimerkiksi UNHCR-leireihin tai muualle. Kysymys on puolesta toista miljoonasta ihmisestä, ja monet heistä on jo siirrettykin Eurooppaan. Persialaiden valtioiden täytyy myös vastata tähän haasteeseen ja kantaa oma vastuunsa ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että kaikki YK jäsenet allekirjoittavat YK 1951 julistuksen. Kiitos. Edustaja Habermeyer. Herr Präsident, man spricht von Arvoisa puhemies, Pyhytään miljoonasta tai puolesta toista miljoonasta maahanmuuttajasta Saksaan tämän vuoden aikana. Tällaiset, tällaiset luvut ovat hätkähdyttäviä ja nämä kansan edustajat, niin sanotut Merkel, Juncker, Juncker ja muut tästä suorastaan ilahtuvat. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että kustannukset nousevat moninkertaisesti, jos rajat tällä tavoin avataan. Tämä tarkoittaa vähemmän rahaa Euroopan köyhille ja Euroopan sosiaalisille ongelmille. Meilläkin näitä kyllä on. Ja täytyy muistaa sosiaaliset standardit Euroopan maissa myös takaavat yhteiskuntarauhan ja tulijat eivät välttämättä tätä noudata. Jos ajatellaan sitä, että minkälaisesti Eurooppa voi muodostua, islamistinen rinnakkaismaailma vallitsisi Euroopassa ja jopa terrorismi pääsisi soluttautumaan mukaan. Edustaja Morvai. Köszönöm. Orbán Viktort és a magyar kormányt lehet szeretni vagy nem. Viktor Orban. Te olette puhuneet Viktor Orbanista ja e, Unkarin hallituksesta. Te voitte hänestä pitää tai olla pitämättä, mutta yksi asia on ihan selvä. Tässä on kysymys valtavista määristä laittomia pakolaisia. Ja e, Orban ja Unkarin hallitus e, puhuvat Unkarin miljoonien kansalaisten puolesta ja monien miljoonien eurooppalaisten kansalaisten puolesta. Me haluamme puolustaa omaa maatamme ja me haluamme puolustaa Eurooppaa. Ehkäpä liberaalit ystävämme muistavat myös sen, että aikaisemmin tätä kutsuttiin demokratiaksi. Päättäjillä päättäjät eivät eivät lähde vain siitä, mitä lehdistä sanoo, vaan kuultiin, mitä kansalaiset sanovat, mitä kansalaiset haluavat. Ja aikaisemmin on puhuttu myös jopa mielipiteen vapaudesta. Ystävämme lännessä pitivät luonnollisena sitä, että, tätä, että tästä pakolaisvirrasta voi puhua vain takaoven kautta. No sitten Euroopan komission varapuheenjohtaja Timmermans. Mr. President. Um, just a few points in reaction to what... Niin, ihan nopeasti pari asiaa reaktiona siihen, mitä täällä sanottiin. Ihan ensinnäkin sanottakoon selvästi, että meillä on edessämme valtava kriisi ja on myös selvää, että Eurooppa ei pysty, ei pysty ottamaan vastaan kaikkia pakolaisia, joita ma- jotka maailmassa ovat. Tämä on sanottava aivan selvästi. selvästi. Ja toiseksi. Edustaja, pyydän teitä istumaan. Rauhoittukaa. Kerron teille, mitä tässä on tapahtunut. Eli työjärjestyksessä on lukee, että viisi ilman puhu, puheen, puhujamenettelyä tarjottavaa puheenvuoroa. Olen antanut yhden vielä lisää ja olemme kovasti myöhässä. En pysty antamaan teille puheenvuoroa. Pyydän, että, että keskeyttäisi. Nyt sitten Timmermansilla on puheenvuoro edelleen. Pyydän teitä noudattamaan sääntöjä. Sanoin, että ei tipu puheenvuoroa. Seuraavaksi Timmermans. Second, secondly, the... Toiseksi humanitaarinen tilanne vaatii toimintaa kaikilla tasoilla jäsenvaltioilta, EUlta, jäsenvaltioiden sisällä, EUn sisällä ja EUn ulkopuolella myös. Ja haluan kiittää tätä parlamenttia sen osoittamasta johtajuudesta tässä asiassa ja vahvasta tuesta komission kannalle. Tällä tavalla päästään eteenpäin. Jos teemme sen, mitä olemme nyt sopineet ja nopeasti saamme tämän tilanteen hoidettua ja voimme osoittamaan Euroopan kansalaisille, että pystymme käsittelemään tällaisen tilanteen Euroopan kansa siihen pystyy. Ja kolmanneksi reaktiona joihinkin huomautuksiin, jotka täällä tehtiin, sanoisin, että jos ette halua auttaa pakolaisia, jos ette halua tehdä mitään muuta kuin palauttaa heidät takaisin rajalta, niin sanokaa niin, älkääkä yrittäkö perustella sitä sillä, tai, tai että yritätte väittää, että Euroopan, Euroopan tulevat eivät olisi pakolaisia, koska se on valhe olkaa sen verran suoraselkäisiä. Suoraan ette halua auttaa ihmisiä, älkääkä väittäkö, että nämä ihmiset eivät olisi pakolaisia. 80 prosenttia tänä päivänä tulevista Kreikkaan ei voi voidaan äh, luokitella pakolaisiksi. Tämä on tosiasia tänä päivänä. Of course. Tietenkin pakolaiskriisin mukana tulee ongelmia. Sitä ei kukaan kiellä, näitä ongelmia ei kielletä, niihin täytyy puuttua, meidän täytyy parantaa ulkorajavalvontaa, meidän täytyy olla paljon nopeampia sormenjälkien otossa ja ihmisten tunnistamisessa. Ja kun ihmiset tulevat, niin täytyy nopeasti päättää, keillä on turvapaikkahakuoikeus ja joilla ei sitä ole, heidät palautetaan. Ja tämä kaikki täytyy tehdä nopeasti ja tulevana parina viikkona kaikki tämä pannaan kuntoon. Älkää hu- huudelko sieltä puskista, että näiden ihmisten pitäisi kadota meidän tutkastamme, koska tällaisilla huutelulla ei saada mitään ratkaisua tähän ongelmaan. Final... Ja lopuksi toteaisin vielä, että täällä kommentoitiin monessakin puheenvuorossa Unkarin tilannetta ja haluaisin vastata teille sanoen, että tänä aamuna komissio lähetti hallinnollisen kirjeen Unkarin viranomaisille, jossa pyydettiin selvitystä lukuisista asioista, jotka liittyvät heidän tapaansa käsitellä turvanpaikka ja siirtolaispolitiikkaa ja rajavalvontaa. Ja me käymme dialogia Unkarin viranomaisille omaisten kanssa tästä aiheesta. Odotamme heidän vastaustaan. Kiitoksia. La parola al... Ja seuraavaksi neuvoston puheenvuoro. Edustaja Schmidt. Arvoisa puhemies, sodan jaloista paineet eivät tee valintoja. Heillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tulla tänne. Meidän täytyy humanitaarisen hengen nimissä suojella näitä henkilöitä. Ja kun ihmiset pakenevat naapurimaihin, niin totta kai näitä täytyy muuttaa. Tällä hetkellä humanitaarinen apu ei ole riittävää. Ja siitä huolimatta täytyy välttää sitä, että nämä lohduttomat ihmiset joutuvat sitten häikäilemättömien salakuljettajien kynsiin, joissa uhriluku on jo noussut kovin suureksi. Haluaisin esittää kysymyksen. Miettikääpä jotakin perheen isää. Kysykääpä häneltä, että minkä takia hän on ottanut kaikki mahdolliset riskit päästäkseen Eurooppaan. Luultavasti vain siksi, että lapset eivät kahteen vuoteen ole päässeet kouluun. Tällaisia tarinoita näillä on taustalla. Ja tässä kuulimme komission varapuheenjohtajalta monta muutakin esimerkkiä. Pitäisikö heidän todella joutua odottamaan vielä kaksi vuotta ennen kuin he pääsevät elämässä eteenpäin? Humanitaarinen kriisi ei jää huomiotta eikä se mitenkään se, on, se vaikuttaa Euroopan hyvin perustavanlaatuisella tavalla, se vaikuttaa, horjuttaa eurooppalaisia perusarvoja. Ja meidän täytyy tässä tehdä tiivistä yhteistyötä. Komissio haluaa tehdä parlamentin kanssa yhteistyötä löytääkseen ratkaisut tähän hätkähdyttävään kriisiin. Euroopan unionin pitää vastata tähän vahvasti, globaalisti ja vastata siihen sen mukaisesti, miten suuren kriisin edessä tässä olemme. Euroopan unioni on valmis vastaamaan tähän kriisiin ja löytämään ratkaisun. Siihen tarvitaan kuitenkin solidaarisuutta. Kiitos. La discussione così si conclude. E Kiitos paljon. Tämä päättyi tähän ja siirrytään seuraavaksi äänestyksiin. Thank you, colleagues. Um, we will... Kiitoksia kollegat. Ennen kuin suoritamme äänestykset, niin edustaja Richelieu halusi pitää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Oui, madame la présidente, Arvoisa puhemies, kiitos tästä. Haluaisin käyttää puheenvuoron, koska viikonloppuna äh, Etelä-Ranskassa äh, äh, oli todella suuret tulvat ja äh, materiaaliset riskit tai tappiot olivat valtavia, mutta myös parikymmentä ihmistä menetti henkeensä ja, ja monet ovat kadonneet. Haluaisin, että nyt pitäisimme minuutin hiljaisuuden solidaarisuuden osoituksena. Presidentti François Hollande tulee tänne huomenna ja haluaisin, että Euroopan parlamentti nyt huomenna Hollandin vierailun aikana kunnioittaisi Etelä-Ranskan tulvien uhreja ja pidettäisiin minuutin hiljaisuus. Um, Kiitoksia otit nostitte esille tämän tragedian ja voin kertoa, että puheenjohtajakokouksessa kyllä käsitellään tätä huomenna tätä asiaa asianmukaisesti. Sitten onko Eriksillä vielä työjärjestyspuheenvuoro? Täällä on ongelma äänestyslistojen kanssa. Kajerin mietintö globalisaatiorahastosta. Budjettivaliokunta käsittääkseni oli päättänyt että mietintö annetaan henkilölle samasta vaalipiiristä kuin tämä yritys, jota, joka tässä on kyseessä. Minusta tämä on ongelmallista. Aikaisemmin tästä oli selkeät säännöt, tänä päivänä ehkäpä ei enää, mutta minun mielestäni tämä ei ole sovelias tapa hoitaa asioita ja ehdotankin, että tämä asia otetaan pois äänestyslistalta tai ainakin tämän kokouksen jälkeen puhutaan valiokunnan jäsenten kanssa ja sovitaan siitä, puhemies sopii siitä, että tällä tavalla ei toimita, koska tämä johtaa aikamoiseen eturistiriitaan, mikä ei ole hyväksi. Thank you. Kiitos. En usko, että edustaja Kajat haluaa vastata, joten siirrytään äänestykseen. Vielä on yksi työjärjestyspuheenvuoro ilmeisesti. Olkaa hyvä. Excuse Anteeksi vain. No niin, pitäkää puheenvuoronne. Vai oliko teillä sellainen? Ole hyvä. Senhora É para dizer que não há nenhuma incompatibilidade. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Mitään yhteensopimattomuutta tässä äänestyksessä ei ole, mitään laittomuutta ei ole tapahtunut. Hetki sitten sanottiin, että silloin kun kyse on yhdestä maasta, jota se koskee, siitä ei pitäisi äänestää. Tämä on täysin, täysin laillista. Tällä tavalla pääsemme lähemmäs äänestäjämme. Tämä tilanne on tapahtunut, mitään draamaa ei ole, eikä mitään probleemia, eikä mitään laittomuutta myöskään. Kiitos. Ja sitten äänestetään ensimmäiseksi Stevensin